Uh, next point. Seuraava kohta. Hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat. Seuraava esityslistalla äänestys, pahoittelut uh, kaikille teille siitä, että joudut odottamaan vartin verran, mutta meillä oli hyvin jännittävä koordinaattoreiden kokous ja saimme hyviä lopputuloksia, joten kaikki on kunnossa. Ei jännitteitä kokouksen jälkeen, mutta se vei enemmän aikaa kuin olimme odottaneet. Sen takia tämä viivästys, sillä meidän piti saada vietyä läpi kaikki nämä toiminnot. Nyt sitten neljä äänestystä, neljä mietintöä, ja tämä kestää No, yli tunnin reilusti. Katsotaan. Emme ole vielä varmoja, mutta mennään nyt sitten tähän mietintöluonnokseen, käsittelee maakaasun sähkön hintoja koskevia Euroopan tilastoja. Uh, yeah. It will be by Barbara Kappel. Rapport. Barbara Kappel on siinä esittelijänä, mutta aloitamme totta kai koeäänestyksellä. Tarvitaan kysymys. Oletteko vihaisia viivästyksen vuoksi? Äänestys alkaa. No, I vote yes. The vote is closed. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. No, kuten näette, Tarkistetaan, no. Mennään nyt sitten itse äänestyksen äänestysluetteloon. on tarkistus 68, 2, 68, 56-68, ne ovat identtiset puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty, Tarkistus 73, 76 blokkina puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta 75 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tarkistetaan. Let us check amendment. Tarkistus. 80 siis EPP ja ALDE, kummallakin yksi liikaa. EPP ja ALDE. EPP still. EPP edelleen. No niin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 85. Selvä. 85. Tarkistetaan. I close the vote. Äänestys päättyy hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 88 puolesta vastaan tarkistetaan 88 Äänestys päättyy. Hylätty. 89 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 89. Äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa. 90 puolesta vastaan. Yhdeksänkymmentä tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvästi. 91 61 blokkina puolesta vastaan tyhjä hylätty 62 puolesta vastaan tyhjä hylätty Tarsus 97 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 10, 82, 83 blokkina puolesta vastaan, hyväksytty, 24 puolesta. Oh, sorry. Yeah, yeah, yeah. We go, yeah, it's accepted. Uh, we go to... Niin, se oli hyväksytty. Sitten siirrytään 20 Siirrytään tarkistukseen numero 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 20. Äänestys päättyy. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Blokkina 21-32 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 107, 115 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 108-54 blokkina puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 41 puolesta 40. Tarkistetaan 40. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 47 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 50 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 52 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 57 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 58 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 56 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 57, 67 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Yeah. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 ääntä puolesta 6 vastaan. Sitten seuraava. No, täällä on pyydetty nimenhuutoäänestystä. Sekin on koneäänestyksenä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toimijoiden väliset neuvottelut. Sitä varten tarvitaan enemmistö edustajia valiokunnasta nimenhuutoäänestyssä. Eli toimielinten välisten neuvottelujen avaamiseksi äänestys alkaa. ja päättyy. Selvä enemmistö. Eli mandaatti on nyt annettu toimilten välisille neuvotteluille. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Ja siirrytään eteenpäin kohti seuraavaa mietintöluonnosta, joka käsittelee uusiutuvan energian tilannekatsausta. Paloma López Bermeo Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tarkistetaan. 59. Tarkistetaan tarkistus 59. Äänestys päättyy.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 You closed the vote too early. Te päätitte äänestyksen liian aikaisin. Okei, okei. Okay. Selvä, selvä. Uh, Kompromissi 14. Odotan Kompromissi 14. Who is against? Kuka on vastaan? Excuse me. Mr. President. Pyydän anteeksi, puheenjohtaja. Voimme toistaa. äänestää. Miksi emme voi äänestää? Emme äänestäneet 59, koska kone ei toiminut. Pyydämme äänestää että äänestetään uudelleen. Kaksi ääntä jäi laskematta, koska kone ei toiminut. What was the result? What was the result? What was the result? 29, You can, you can check. You have not... Voitte tarkistaa. Tästä puuttuu nyt kaksi ääntä. Not. Kollegat, me emme... No, minä voin odottaa pidempään. Mutta tässä voi mennä kaksi tuntia, ihan selvä. Samaa mieltä, mutta me emme nyt kesken äänestämisen muuta sääntöjä. Oli sama äänestysaika kullakin kertaa, joten en voi yhtäkkiä muuttaa yhdestä äänestyksestä ja palata toisen takaisin. Minä odotan kauemmin. Jos tarkistetaan, pyydän tarkistusta, niin pyydän odotan kauemmin, tai nimenhuutoäänestyksessä odotan kauemmin. Sitten menee kaksi tuntia, selvä, sillä haluatte ottaa äänestämisen, niin olen pahoillani, niin tämä on hyvin vaikeaa palata takaisin aikaisempiin äänestyksiin. Sillä ei ole mitään erityistä, kuten tavanomaista odotan kauemmin, olen pahoillani, mutta en voi enää palata takaisin aikaisempaan äänestyksen kompromissi, tarkistus 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan kompromissi 14. Odotan pidempään tarkistetaan. EPP liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 14 lisäksi, tai lisäys siihen puolesta vastaan. Tarkistetaan. Lisäys kompromissi 14 tarkistetaan. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. I close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Pahoittelut 72. 72 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan Tarkistetaan. Kompromissi 18. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 92. Ei vaan. 85 puolesta. Vastaan. 85. Ehkä vielä kerran, sillä se saattaa tulla odottamatta. Tarkistus 85 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 85. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 90. Tarkistus 90 puolesta vastaan. Tarkistetaan 90. Äänestys päättyy. Hylätty. 91 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 91. Äänestys päättyy. Hylätty. 92 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan, tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 101. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. 101. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Sata kymmenen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1, 2, 2 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 1, 2, 3 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 1, 2, 4 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty regi 4 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 131 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 131. 131. Äänestys päättyy. Hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 132. Äänestys päättyy. Hylätty. 133 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 137 lisäys puolesta vastaan Tarkistetaan. 137 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 139. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 23 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Kompromissi 24. Äänestys päättyy. hylätty. 146 puolesta vastaan. Pyydän nostamaan kättä. 146 puolesta vastaan. Tarkistetaan 146. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 147. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 148 puolesta vastaan sama enemmistö. Hyväksytty. 149 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 149. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 150, 150 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 150 hylätty. 151 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylä, hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Tarkistetaan 152. Äänestys päättyy. Hylätty. 153 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 154. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 2 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Kompromissi 25. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 162. Lisäys puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Lisäys kompromissiin 25. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. lisäyskompromissiin 25. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 164 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 164. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 165 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 26 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Lisäyskompromissiin 26 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 172 puolesta. Ei vaan lisäys lisäykseen, joka tulee kompromissiin 26. No, hankala muotoilla. 186 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 1, 8, 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 172 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 174 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 188 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, mutta tarkistetaan 188. Äänestys päättyy. Hyväksytty 189 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty Sama enemmistö kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys kompromissiin 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys kompromissin 30 puolesta vastaan Tarkistetaan. Lisäyskompromissiin 30. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 200 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 200. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 201 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 202 puolesta. 201. Tarkistetaan se siis vielä 201. Äänestys päättyy hylätty. 202 puolesta vastaan. Tarkistetaan 202. Äänestys päättyy. Hylätty. 203 puolesta vastaan. Tarkistetaan pahoittelutten kysynyt tyhjä. 203. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 204 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 205 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 205. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 206 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 207 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 208 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28, 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 219 Lisäys kompromissiin 32 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 21 9. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 224 puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistetaan. Two to four. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 225 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 226 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 226. Äänestys päättyy. Hylätty. 227 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 228 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 228. Äänestys päättyy hylätty. 229 puolesta vastaan. Tyhjää. Parempi tarkistaa. 229. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2.30 puolesta. Vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Tulos ei ollut selvä. 2.30. Äänestys päättyy. Hylätty. 231 puolesta vastaan. hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 33a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys kompromissiin 33a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 240. Äänestys päättyy. Olit oikeassa. Hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 245 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 246 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 246 on tarkistettava. Äänestys päättyy. hylätty. 247 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Kaksi, neljä, seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta. Voisinko pyytää, kun julistatte tuloksen, niin voisimmeko nähdä ne tuolla taululla, koska viimeisessä kahdessa äänestyksessä te vain sanoitte, mutta me emme nähneet noita numeroita. Selvä. Mihin jäimmekään? Kompromissi 34. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 255 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 256 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 257 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 257. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 257 on hylätty. Kompromissi 35 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Kompromissi 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta. Vastaan näyttäisi olevan sama enemmistö, mutta tarkistetaan. Kompromissi 36. Äänestys päättyy. Hylätty tällä kertaa. 265 ja 266 yhdessä puolesta vastaan. Tyh- tarkistetaan. Tarkistetaan nämä kaksi tarkistusta. 265 ja 266. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi kuusi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Kaksi kuusi seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 268. Pyydän anteeksi. Sittenkin. 268. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 268. Äänestys päättyy. Pieni hetki. Eikö siellä jokin toimi? It's not possible to change the... Ei ole mahdollista muuttaa äänestys sama kuin viimeksi. Ah, Näin tapahtui siis jo aikaisemmin. Äänestyksessä on ongelma. Minulla ei ollut mahdollisuutta tässä äänestää ennen kuin äänestys oli jo päättynyt. And you, colleague. Well, so that's a problem we, we, we, I didn't close... Ymmärrän teitä kyllä. Se on ongelma. 268. Sitä en ole vielä edes päättänyt. Palaamme nyt tähän 268 tarkistukseen, mutta nyt pyydän teitä äh, vaihtamaan paikkaa. Ottakaa korttinne mukaan ja siirtykää toiselle paikalle ja pyydämme teknikoilta apua. Niin, voitteko vaihtaa paikkaa? Okay. Tamburano, is it okay now? Kollega Tamburano, olisiko nyt hyvä? Yeah. So, colleagues, we go. No niin, kollegat, me palaamme tarkistukseen 268. Tämän tarkistamiseen 268. Ja äänestämme vielä kerran. Äänestys päättyy. Hylätty. 269 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 269. 269. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 270 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hankala sanoa. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 275 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 275. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 38 puolesta. Vastaan. Tämä on tarkistettava. Tämä on tärkeää. Kompromissi 38. Äänestys päättyy. Hylätty. 276 ja 277 otetaan yhdessä puolesta vastaan. Näyttäisi olevan hylätty, mutta tarkistetaan. 276, 277. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 281 puolesta 281 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 282 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 283 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 290 puolesta vastaan. Tarkistetaan 290. Äänestys päättyy. Hyväksytty 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 293 puolesta vastaan hyväksytty. 294 puolesta vastaan. Nyt tarkistamme tämän 294. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 40 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissi 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Lisäys hyväksyttiin 302 puolesta. Vastaan tarkistetaan. 302. Äänestys päättyy. Hylätty. 303 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. 303. Äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 306 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 307 puolesta vastaan tarkistetaan. 307 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 308 puolesta. Vastaan. Samalla enemmistöllä hyväksytty. 309 puolesta. Vastaan. Näyttäisi olevan hylätty. 310 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 310. Tarkistamme 310 tarkistuksen. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 320 kymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 322. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 324 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kolme kaksi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme kaksi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme kaksi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3.30 puolesta. 3.28 haluatteko tarkistaa? Voimme tarkistaa sen. 3.28. Palaamme kollegat tarkistuksen 3.28. Äänestys päättyy. Hylätty. 3.30 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 332 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 333 puolesta vastaan. Tyhjää, tarkistetaan. 333 Äänestys päättyy. Hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 344 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 345 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 24 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 15, äh, Agri 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Parempi tarkistaa. Tark- tarkistamme tarkistuksen 12. Äänestys päättyy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 Compromise 12. Check, please. And now... Äänestys päättyy. Kompromissi 12 on hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Tässä on oltava nyt varma. 48. Äänestys päättyy. hylätty. 51 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 51. Äänestys päättyy. Hyväksytty sekin. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Ettekä nosta kättä ylös, joten tarkistetaan 58 ja todella pyydän teitä nostamaan kätenne kunnolla ylös. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä ja nimenhuuto äänestyksenä ja koneäänestyksenä Äänestys alkaa. Sähköinen nimenhuutoäänestys. Joko äänestitte, äänestys päättyy. 34 puolesta, 30 vastaan ei, tyhjiä ääniä. Kiitoksia kovasti. Hienosti sujui.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 Pahoittelen, kun joudun sanomaan, että meidän hienot työsarkamme ei ole vielä päätöksessä. Siirrymme äänestämään Markus Piiperin täytäntöönpano mietinnöstä, joka käsittelee energiatehokkuusdirektiiviä. Hyvät ystävät, aloitetaan. Ymmärtääkseni monet teistä ovat nyt hävinneet, teitä asia ei enää kiinnosta. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä ja istukaa alas, jos voisin pyytää kaikkia istumaan alas. Tarkistamme 46. Äänestys päättyy. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 41 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 41. Äänestys päättyy. Hylätty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneäänestyksenä 47. Hyvät kollegat, siinä ensimmäisessä rivissä olisi kovin avuliasta, jos äänestäisitte Gierek, Blanco Robas, jos ette äänestä, niin sitten äh, SD häviää kartalta. Ja jos näin teette, niin se on sitten teidän syytänne. Pahoittelen. Niin, äänestys päättyy. Hylätty, hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi miinus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä Envi 2. Tarkistamme koneäänestyksellä Envi 2. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvät kollegat EPP-ryhmästä, jos voisitte äänestää se antaisi minulle paljon tukea. Te molemmat siellä, molemmilla puolilla, niin pahoittelen. Niin missä me olemmekaan? 60 No te olette tärkeimpiä henkilöitä. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 421 vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 41 41. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3a puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Kompromissi 3a. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No mutta tarkistetaan. Envi 42. Parempi tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16a puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme. Emme osaa sanoa tulosta. 16a. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa jälleen kerran. 65. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 68. Tulos ei ollut selvä. Äänestys päättyy. 60, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4a puolesta vastaan tyhjää. No poliittiset ryhmät jakaantuvat tässä. Kompromissi 4a. Tarkistamme koneäänestyksellä. Jakolinja on syvä, niin syvä, että emme voi arvata. Yksi SD-jäsen liikaa. Yksi SD-jäsen liikaa. Hyvä. Kaikki kunnossa äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4b puolesta vastaan. Tarkistamme. Kompromissi 4b. Kompromissi 4b. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 232 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ah. Äh, kollegat, Envi 49 siitä tulee äänestää lisäyksenä Envi 50 raukea, eli Envi 49 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 49. Tarkistamme 49. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta

tyhjää. Tarkistamme 83. Äänestys alkaa. Äänestys A. SD-ryhmässä yksi liikaa. Hyvä. Kaikki kunnossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tulos ei ole selvä. Äänestys päättyy. Hylätty tällä kertaa. Envi 20. Envi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 104 puolesta puolesta vastaan tyhjää, 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta, siis 105, 105. Tarkistetaan. 105. Äänestämme tarkistuksesta 105 koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 118-1214 tarkistusta yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tarkistamme neljä tarkistusta yhdessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. 124. 124. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä tarkistuksen 123. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksellä 128. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli siirrymme 136. Kompromissi 9. Niin. Kompromissi 9. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksellä. Parempi tarkistaa 159 Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 154 jälkimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme 154 jälkimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Enevi 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 40, Envi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 184 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksellä 184. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty tällä kertaa. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tarkistamme 192. 192 tarkistamme. Äänestys päättyy hylätty. 189 ja 190 yhdessä, ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan Niin, siirrymme kompromissin 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 200 puolesta vastaan Tarkistamme. 200. 200. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Hylätty. 205 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan. Tarkistamme 203. Meidän täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 204 puolesta vastaan hylätty, mutta tarkistetaan. Todennäköisesti hylätty. 204. 204. Äänestys päättyy. Hylätty. 206 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty samalla enemmistöllä. 207 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tarkistamme 226. 226 tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli sitten 2.30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan. Tarkistamme. 235. Me tarkistamme 235. Äänestys päättyy. Hylätty. 236 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. kaksi kolme kahdeksan ja kaksi kolme yhdeksän yhdessä, ne ovat identtisiä puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistamme koneäänestyksillä 238 ja 239 yhdessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 241 puolesta vastaan. Tarkistamme jälleen kerran. 24, 241. 241. Äänestys päättyy. Hylätty. No nyt tulos oli selvä. 242 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 242. 242. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 243 puolesta vastaan tyhjää. Hyvät kollegat, teidän pitäisi nostaa käsi ylös, eikä teidän tulisi häiritä meitä. Hyvät ystävät, tiedän, että valiokunnissa on kovin mielenkiintoista, mutta nyt me äänestämme. En näe nyt kollegoja. Niin siis, 243 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tulos ei ollut selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty samalla enemmistöllä 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tällä kertaa. 246 puolesta pahoittelen, eli emme äänestäkään 246, vaan 248. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 248. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10a puolesta vastaan tyhjää. Poliittiset ryhmät jakaantuvat tässä, eli täytyy äänestää kompromissi 10a. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 267 jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 275. 275. Äänestys päättyy. hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 291 puolesta vastaan. Tarkistamme 291. 291. Äänestys päättyy. Hylätty. 293 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19a puolesta vastaan tyhjää kyllä hyväksytty. No mutta tarkistetaan kompromissi. Tarkistus 19a. 19a. Äänestys päättyy. Kyllä se hyväksyttiin. Tarkistus 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä 297. 297. Äänestys päättyy. Hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 37 jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 311. 311. Yksi SD-jäsen liikaa äänestämässä. Äänestys päättyy. Hylätty. 312 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 313 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, 1, 3 jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 3, 1, 3, jälkimmäinen osa. 3, 1, 3, jälkimmäinen osa. Äänestys päättyy. Yksi SD-jäsen liikaa äänestämässä. Äänestys päättyy. Hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 317 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 318 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 319 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 320 puolesta vastaan, Tarkistetaan. 2, 0. Äänestys päättyy. Hylätty. 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 325 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksellä 325. Tarkistamme 325. Äänestys päättyy. Luoja sentään. Pyydän anteeksi, hylättiin. 326 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 327 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 328 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Envi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan todennäköisesti hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 19. 19. Tarkistamme 19. Äänestys päättyy. Hylätty, mutta pienellä enemmistöllä. 20 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa. Tässä on jakolinja poliittisten ryhmien välillä. Tämä on se tieto, jota jatkuvasti saan. Äänestys päättyy. 31. Äänestys päättyy.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 tyhjää hylätty. No mutta tarkistamme, siis jälkimmäinen osa, tarkistamme jälkimmäisen osa. I close. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty.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 tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestys, sähköinen nimenhuutoäänestys kokonaisuudesta, siis Piiperin mietintö. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 25 vastaan ja yksi tyhjää ääni. Paljon kiitoksia ja siirrymme seuraavaan viimeiseen äänestykseen, kuten sanoinkin. Niin, sanoin, että tähän menee kaksi tuntia. No, no. No, uh, probably we will be aerial than two hours. No ehkäpä alle kaksi tuntia, mutta mennään nyt sitten Janus Lewandowskin mietti, lausunto luonnoksen hyväksymiseen monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 vaalin jälkeisen tarkistamisen valmistelu. Parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjiä hyvä, hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan. Tarkistetaan 27. Äänestys päättyy. Hylätty 28 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty 29 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 35. 33 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 40. Siinä on suullinen tarkistus. Onko vastustusta suullisiin tarkistuksiin? Tunnette varmaan erittäin hyvin tämän suullisen tarkistuksen vihreiltä. Kukaan ei vastusta. Tarkistus 40 yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Koneäänestys. Loppuäänestys, viimeinen äänestys tältä päivältä. No, harmi, että äänestys nyt pää, äänestäminen päättyy, äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Pyydän jäämään paikalle puoli yhteen asti, kollegat. Kiitoksia.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kollegat, hyvät naiset ja herrat. Teoriassa meillä on 34 minuuttia aikaa ja kolme kohtaa käsittelemättä. Olen melko varma, että saamme tämän vietyä läpi itse valiokunnassa. Kaikki on mahdollista, jos olemme hyvin järjestäytyneitä ja puskemme eteenpäin. Ensimmäiseksi, no siis kolme lyhyttä keskustelua, jos haluatte, kolme tiedon jyvästä. Eli Jerzy Busek, Adam Gierek ja Frederick Federley. Kolme kohtaa. No lupaan teille, että minä puhun viisi minuuttia. 2017 talousarvio, trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet, hyvin tärkeää trilogeille ja meidän valiokunnallemme. Mitä sisällytin Itren lausuntoon? Tämä on tärkeää teille varmaankin. Jos haluatte kysyä minulta jotain, niin vastaan lyhyesti ensinnäkin. Meidän pitää varmistaa, että 2017 talousarvio helpottaa kasvua, joka on osaamisperustaista, älykkäästä, kestävää ja osallistavaa. Eli neljä asiaa mainittuna toiseksi. Toinen tärkeä asia. Tällaisen kasvun saavuttaminen edellyttää kunnollisia ja menestyksekkäitä toimintoja monivuotisille ohjelmille, kuten Kosme, Horisontti ynnä muut. Kolmas tärkeä asia. Pitää palauttaa budjettikohdat Horisontti 2020 ohjelmalle ja verkkojen Eurooppa-välineelle. Tämä palauttaa siis sille tasolle ja mitä tulee Horisontti 2020 ohjelmaan, sen menestys osallistumisaste on vain 13-14 prosenttia verrattuna 20-22, joka se oli aikaisemmin. Eli tämä aste on paljon laskenut ehkä enemmän hakijoita, mutta silti onnistumisaste on siis pudonnut. Tämä johtuu riittämättömästä rahoituksesta, se on tärkeä tekijä. Ja tämä vaarantaa eurooppalaisen tutkimusalueen perustamisen, mikä on hyvin vaarallista meille. Neljäs tärkeä asia olen pyytänyt, että annetaan tarpeeksi resursseja Enisan käyttöön, joka on EUn verkko- ja tietoturvavirasto. Sille siis tarpeeksi määrärahoja. Haluaisin puhua yksityiskohdista. Puhuimme valiokunnasta tästä jo ja osalle teistä. Tämä on helppo ymmärtää. Voin vastata myös, jos teillä on kysymyksiä. Viides asia. Tämä tulee energiaan. No tämä on tyypillistä valiokunnallemme. Jos halutaan saattaa päätöksen energiasisämarkkinat, niin sehän on energian tavoitteiden saavuttamiseksi elintärkeää. Energiamarkkinat ottaisivat energian hyvin pitkälti tämän energiavarmuutta, energiatoimitusten sietokykyä ja muuta. Siinä on ja tärkeimmät pointtini lisäksi myös yhteishankkeet ovat äärimmäisen tärkeitä kuudes asia lausunnossani, joka on äärimmäisen tärkeä. Olen myös pyytänyt, että antaa tarpeeksi resursseja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston käyttöön, eli ASERin käyttöön. Tiedätte erittäin hyvin, että ASERista riippuu lähes kaikki sisäiset tai energiamarkkinoiden päätöksen saattaminen, tukkumarkkinoiden valvominen energian osalta. Ja esimerkiksi myös siirtomaksut, kaikki riippuu sääntelijöistä ja operaattoreista. Mutta sääntelyviranomaisten yhteistyö energialalla on äärimmäisen tärkeää. Ja seitsemäs asia, viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä, olen kiinnittänyt huomiota siihen, miten tärkeää ITER ohjelma on. No, se ei ole ITRE, mutta ITER. Siinä on pieni ero. Siinä pitää päästä eteenpäin, se pitää tukea. Tiedämme, että ei ole helppo saavuttaa tätä ITER-ohjelman osalta. Uusia energiaresursseja tarvitaan, mutta meidän ei pitäisi pysähtyä Ei pitäisi siis poistaa tätä ohjelmaa maksuviestyksen takia. Eli seitsemän tärkeää asiaa. Jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja tai muita huomioita, niin pyydän esittämään nämä kysymykset nyt. Ei kysymyksiä, ei huomioita, ei puheenvuoropyyntöjä, ei vaan siellä, olkaa hyvä totta kai. Mr. Teritska. Edustaja Chairman, uh, I can be very brief. Aivan lyhyesti. Puheenjohtaja ymmärrän, että aika on vähän. Haluaisin kiittää teitä tästä lausuntoluonnoksesta. Se on erittäin vakaa ja poliittiselta näkökannalta voin helposti, tässä allekirjoittaa monia asioita. Pientä hienosäätöä aina voidaan tehdä. Kolme asiaa haluaisin vielä mainita, joita ei voi jättää ulkopuolelta, joita ehkäpä voitaisiin työstää hieman yksityiskohtaisemmin tässä lausunnossa. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, kuten sanoit, on äärimmäisen keskeisessä roolissa EUn kilpailukyvyn kannalta, mutta mielestäni myös siinä, kun kehitellään erilaisia tutkimus- ja kehitysverkostoja EU:ssa meillä pitää olla EU-ssa tällä alalla riittävästi rahoitusta. Ja sitten toiseksi PK-yritykset. En nyt halua jälleen kerran sanoa, että PK-yritykset ovat taloutemme selkäranka. Tuskinpa meidän toisemme niiden tärkeydestä tarvitsee vakuuttaa. Meillä on ohjelmia PK-yrityksille, mutta pitää kiinnittää huomiota myös kasvuyrityksiin, startup-yrityksiin ja niiden rahoitukseen. Ja vielä kolmas asia, jota haluaisin korostaa, on riittävä rahoitus, jota tarvitaan myös sellaisille hankkeille, joiden avulla talous voi siirtyä. Ja viitan tässä nyt erityisesti kiertotalouteen. Tämä on yksi painopistealueesta. Me käsittelemme tätä aihetta piakkoin. Tämä ei ole vain yksi pääaloista, vaan todella sellainen ala, joka voi tuoda mukanaan kasvua ja siinäkin on keskityttävä rahoitukseen. Nämä olivat ne kolme asiaa, jotka halusin tähän lisätä. Kaiken kaikkiaan voin hyväksyä pitkälti tämän lausuntoluonnoksen. Kiitos. Answer. Kiitos kollega vastaan heti, sillä meillä ei ole paljon aikaa. Ensimmäisi, ensimmäinen asia varmaankin siitä pitää sanoa lisää. PK-yritykset, niin tämä liittyy Kosmeen. Mutta totta kai voitaisiin mainita pk erikseen, jos kiertotalous, niin Envi vastaa niistä kysymyksistä pääasiassa, mutta voimme totta kai siitäkin mainita jotakin. Oletan, että Envi-valiokunta kirjoittaa jotakin merkittävää kiertotaloudesta. Mutta olen avoin ehdotuksellenne. Jos haluatte lisätä jotain, niin siellä on hyvä. I agree with you, Mr. Chair. Olen kanssanne yhtä mieltä, puheenjohtaja. Mutta todella tähän kiertotalouteen pitää suhtautua tasapainoisesti ympäristön kannalta, jätteenkierrätyksen kannalta, mutta näen sen myös teollisuuteen liittyvänä asiana ja siksi on hienoa, että sanoit, että se voitaisiin lyhyesti tässä mainita. Selvä, samaa mieltä. Edustaja Margaola. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain voin allekirjoittaa nämä kohdat, jotka juuri teiltä kuulimme. Paitsi sitten tämä ITER-kohta, siinä meidän kantamme on erilainen. Tästä äänestimme monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä. Ja tässä pitää vielä toistaa se, että on otettava huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen näkemys ITERistä, ei pelkästään sen rahoitukseen, vaan myös sen hallinnointiin liittyen. Tämä pitää katsoa tulevassa varainhoitovuoden toteutuksessa. Ja vielä yksi konkreettinen kysymys. Nyt on ensimmäinen sen rahoituskehyksen jälkeinen vuosi ja meidän tulisi tässä nyt katsoa tiettyjä seurauksia. Tässä pitää olla tarkkana ja katsoa, miten strategiat konkretisoituu miten voidaan ottaa erilaisia rahoitusvälineitä käyttöön horisontti 2020 hankkeen puitteissa. Nyt Pariisin konferenssin jälkeen meidän täytyy myös katsoa, mitkä ovat ensimmäiset askeleemme, kun lähdemme toteuttamaan ilmastonmuutospolitiikkoja. Tämäkin kaikki pitää ottaa huomioon samoin teollisuuspolitiikan uudet tarpeet ja haasteet. Tarvitaan investointeja energiavarmuuteen ja samoin alueellisen konvergenssin liittyviin ohjelmiin. Tämä koskee eri alueita Euroopassa. Eli näitä kantoja täytyy hieman vielä konkretisoida. Sorry, colleague. Uh, in the, case of court of auditors. Niin, mitä tulee tilintarkastustuomioistuimeen, niin tästä kysymyksestä keskusteltiin budjettivaliokunnassa kattavasti, joka valmistelee tätä päämietin lausuntoa, kuten tiedätte. Ja totta kai otan huomioon sen, että sen pitäisi olla perustana päätöksellemme, mutta minulle hyvin tärkeä olivat nämä määräajat, jotka ovat nyt tänä viistokset noissa rahankäytössä, kyllä. Ja väliarvion seuraukset ja muut keskustelutulokset, no teollisuuspolitiikka, tehokkuus, olen samaa mieltä kanssanne. Sitten edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda, za slovo. E, všetci sa isto dobre pamätáme, Je... Kiitos. Vuonna 2014 Euroopan unioni oli melkein, melkein 25 miljardia velkaa maksamattomina laskuina. Ja vuonna 2015 tämän oli määrä laskea 20 ja nyt oli tarkoitus saada se 17 miljardiin, koska projekteja ei saada vietyä päätökseen. Komissio ei tähän päivään mennessä ole vielä kertonut meille maksamattomuuden seurauksista. Ensinnäkin toteutuksen ja toiseksi te tiedätte hyvin, että jos kunnat ja kaupungit eivät maksa ja kaupunkien täytyy maksaa alihankkijoille, niin tällä saattaa olla suuria vaikutuksia työttömyyteen ja tämä eh, johtaa ylimääräisiin vääristyksiin. Ja tästä syystä pyytäisimme komissiota toimittamaan meille määräajassa analyysit näistä vaikutuksista, joita maksamattomuudella on koska muutoin kolmen vuoden päästä edessämme on jälleen kerran maksamattomuuden aalto, eivätkä projektit etene. Ja näillä maksamattomuuksilla on aina seurauksia. Ja tästä syystä haluaisin pyytää komissiota toimittamaan meille kaikki ne analyysit, joita sillä on viimeisen neljän vuoden ajalta. Kiitos, pitäne toistaa lausunnossamme tämä sama sillä. Tai siis ei tarvitse sillä, se on niin budjettivaliokunnan lausunnossa, tietääkseni joten nämä tarvittavat maksut tai näiden, miten nämä tekemättömät, suottamattomat maksut vaikuttavat budjettiin kyllä tai samaa mieltä. Edustaja Benito Siluaga. Gracias, señor. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti vain. Meistä EU-talousarvio energia-alalla. Se pitäisi suuntautua ensisijaisesti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Ja tässä mielessä meistä on tärkeää lisätä tutkimus- ja tutkimusmäärärahoja erityisesti Horisontti 2020 ohjelmaa. Sitä on merkittävästi leikattu valitettavasti. Ja energiatehokkuutta pitää lisätä ja samoin uusiutuvien energialähteiden osuutta loppuenergiapaletissa. Ja toisaalta sitten Junckerin investointisuunnitelma ei mielestämme ole onnistunut saman aikaan suuria investointeja. Tämä taas voi sitten vesittää koko EUn rahoitusmallin. Investointeja ei ole saatu merkittäviin hankkeisiin, kuten esimerkiksi Kosmeen, joka on suunnattu pk-yrityksille. E Tässä on rahoitettu vain tiettyjä hankkeita, tietynlaisia hankkeita ja sitten paikallisen tai aluetason hankkeita on usein jätetty syrjään. ITER hankkeesta sitten vielä, kuten olemme jo aikaisemmin todenneet, me todella vastustamme voimakkaasti tätä hanketta. Sitä on katsottava uudelleen ja jopa lopetettava sen maksaminen, niin siitä on tulossa aika musta aukko. Sähköllä mennään usein aivan vastakkaiseen suuntaan, mitä olemme toivoneet. Kaikki keskittyy harvojen käsiin ja investoimme hankkeisiin, johon liittyy merkittäviä turvallisuusepäilyksiä ja esimerkiksi ydinjätteen käsittelyyn liittyviä ongelmia. Ja siksi uskomme, että tämä hanke pitäisi pysäyttää. Kiitos. Um, uh, thank you, thank you. Kiitos kollega. Yleisesti ottaen minusta energiakysymykset ja ilmastokysymykset ovat vakavasti otettavia ja niin niitä on käsiteltykin minun lausunnossani horisontti 2020, sille lisää tukea kyllä, mutta pitäisi myös lisätä, että horisontti 2020 on 40 prosenttia enemmän, enemmän rahaa suhteessa viime kehykseen. Ehkä ei tarpeeksi, mutta jos on vain yksi budjetti jos e e joka kasvaa niin nopeasti, niin se on se 40 prosenttia joka kerta. Mutta on samaa mieltä yleisesti ottaen. Tämä tulee ITERiin, totta kai, kun se fuusiosta eikä fissiosta, joten ihan eri idea. Voidaan keskustella tieteellisestä näkökulmasta myös, mutta pitäisi varmistaa perustutkimus myös, eikä jättää huomiota perustutkimusta. Se voi saattaa johtaa sitten kymmenen vuotta, kymmenessä vuodessa hyvin tuloksia, mutta se on tieteellinen päätös, tai keskustelu, joten ehkä sitä pitäisi käydä sitten edustaja Kappela. Kiitos puheenjohtaja. Tässä oikeastaan on jo puhuttu tärkeimmistä asioista. Riittävä rahoitus, Horisontti 2020-ohjelmalle ja verkkojen Eurooppa-välineelle ovat tällaisia. Viittasitte siihen, että ESIRin vaikutusaste on hieman matalampi. Tässä on varmasti vielä työsarkaa puoliväliarviointiin ja on aivan oikein sanoa, että sekä Enisan että Aserin osalta pitää saada varmuus siitä, että rahoitus on riittävää. Nämä ovat keskeisiä asioita. Sitten nämä pk-yritykset, kosme ovat tärkeitä, samoin kuten Telitska sanoi, kiertotalous. Se olen tässä varjoesittelijänä. Ja mielestäni tässä nyt kaikkein keskeisimmät aiheet kyllä ovat tulleet käsitellyiksi. Kiitos. Niin, mitä tulee esir problematiikkaan. Voisi että haluamme rahamme takaisin horisonttiin. Se on tärkein. No ehkä ei takaisin, mutta 10 kertaa suurempana, 15 kertaa suurempana tähän tutkimusbudjettiin. Edustaja Koticek. Děkuji. Já bych chtěl jenom doplnit to, co říkal kolega Maňka. My bychom měli nejen... Kiitos. Niin, se mitä Mankka sanoi, haluaisin tukea. Meidän tulisi pyytää komissiolta tietoa siitä, mitä ovat ne maksut, laskut, joita ei ole maksettu. Ja tulisi varmistaa, että vastaisuudessa maksut suoritetaan, koska tämä on tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Laskut on maksettava. Ja sitten puhutaan ITER-ohjelmasta. Siinä meidän täytyy todellakin korvata tämä aurinkoenergialla, kääntyä auringon suuntaan. Kiitos. Lähemmäksi aurinkoa. Niin hieno idea. Edustaja Kappel vielä kerran. No, thank you. Eikö? Selvä. Mikrofoni taisi jäädä pois päältä. Well, uh... No niin, kiitoksia kaikille huomioista. Ne ovat hyvin järkeviä, kuten sanoin. Joten ne on hyvä ottaa huomioon. Kiitoksia vielä kerran. Tarkistukset pitää jättää viimeistään 24. toukokuuta 2016 kello kuudelta. Kaikki tarkistukset sille kuten huomaatte, no voimme varmasti kaikki sopia lähes kaikista niistä. Ja sitten pilottihankkeet, mitä ehtämistä 31. toukokuuta, Eines 2016 kello 12 eli tarkistukset 24. toukokuuta kello kuudelta illalla. Ja sitten tällaiset alustavat pilottihankeehdotukset 31.5. kello 12 keskipäivällä. Siinä taisi olla kaikki. Mitä tulee tähän talousarvioon? lausuntoon, joka menee siis budjettivaliokunnalle. Sitten lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EUn strategia. Seuraavana esittelijänä Adam Gierek. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że w podobnym trybie... Kiitoksia kovasti. Varmastikin joudun tässä etenemään nyt yhtä tai samalla tavoin kuin te, hyvät kollegat, lämmitys- ja jäähdytysstrategia koskee noin 40 prosentin käyttöä primäärienergiasta ja aihe on siis tärkeä. 50 prosenttia tästä on käyttöenergiaa ja tämä merkitsee sitä, että konversioenergia tehokkuus lisääntyy lämmitys- ja jäähdytyy, toimissa. Jäsenvaltioissa tämä aihe ja sen merkitys vaihtelevat ja sähkön tuotantoa voitaisiin yhtenäistää. Voisimme vakauttaa energiamarkkinoita, mutta lämmitys- ja jäähdytysasiat ovat pikemminkin paikallisesti ongelma. Ne ovat hyvin tärkeitä ja nämä pitää ratkaista paikallistasolla. On korostettava sitä, että tässä on tietty toimien äh, hierarkia. Tämä asia on erityisen tärkeä niissä jäsenvaltioissa, jotka liittyvät EU-hun vuoden 2004 jälkeen ja niissä tärkeintä on äh, rakennusten uudistaminen, koska tämä on kaikkein tehokkain keino vähentää hiilidioksidipäästeitä, lisätä energiatehokkuutta ja saada aikaan uusia työpaikkoja. Ja siksi tälle tavoitteelle on saatava entistä enemmän rahoitusta ja päästävä eroon aluekehitysrahaston tietyistä alueellisista rajoituksista – tähän liittyy merkittävä rajoitustike, joka pitäisi poistaa erityisesti nyt. Tämä koskee erityisesti vanhoja suurelementtitekniikalla rakennettuja asuinalueita kommunistiajoilta. Lämmitys laitokset ja muut pitäisi saada yhteistuottajiksi. Ja meidän pitää ottaa huomioon lännen ja idän historialliset erot EU-ssa, kun katsomme esimerkiksi kaasun kulutusta. Välimeren valtioissa on entistä suurempi ongelma, joka liittyy ilmaston, maailmanlaajuisen ilmaston lämpenemiseen. Ja tämä taas lisää jäähdytystarvetta Eli entistä enemmän energiaa on kulutettava jäähdytykseen. Tätä aihetta pitää käsitellä hyvin kattavin eri välinein. Esimerkiksi arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun puitteissa. Ja myös luonnonvaroja täytyy käyttää lämmitykseen ja jäähdytykseen. Meidän täytyy lisätä innovatiivista tutkimusta ja saada käyttöön aivan uusi teollisuuden ala, joka palvelee ympäristön etuja. Tämä on keskeistä ja tämä on myös erikoistumisen ala, joka on uudessa nousussa EU-ssa tällä erityisalueella. Uskoakseni tässä lausuntoluonnoksessani keskitytään oikealla tavalla näihin avoimiin kysymyksiin. Ja vielä totesin, että tarkistuksen jättämisen määräaika on 27.5. Eli aika pian. Äänestys ITRE-valiokunnassa pidetään 12.7. Ja täysistuntoäänestys puolestaan elokuussa. Kiitos. Kiitos kaikille keskusteluista. Nyt sitten EPn puolesta varjoistelija saa puheenvuoron. Thank you, Chairman. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Voin vain tukea esittelijää, esittelijää monestakin kohdasta, lämmitys ja jäähdytys olisi hyvä, että on hyvä, että käydään keskustelua erillään. Näistä on keskusteltu eri yhteyksissä eri aikoina. Mietintö Minun mielestäni mietinnössä mainitaan monia tärkeitä teknisiä ulottuvuuksia, mutta minun mielestäni me tarvitsemme strategista ohjausta. Sitä tulisi painostaa. Eli meidän täytyy tehdä muutoksia mietintöön ja mainitsen tässä nyt nopeasti monta kohtaa, joita haluaisimme muuttaa. Me sanoimme, että on tärkeää, että tämä äh, on hyvin monipuolinen asia. Siihen kuuluu lämmitys, jäähdytys, eri ilmastot eri jäsenvaltioissa ja niin edelleen. Tärkeää on myöskin äh, paikalliset hallinnot, alueellistaminen. Eli haluaisin, että että nämä asiat, niitä painotettaisiin. Meidän tulisi vahvistaa teknologista neutraaliutta. Olisi myöskin painotettava paikallisia ja alueellisia viranomaisia, koska niillä on tärkeä rooli suunnittelussa. Myöskin kaukolämpö, se on myöskin tähän asiaan kuuluva tarvitsemme me tarvitsemme enemmän tietoa rahoituspuolesta. Yleisesti ottaen tietenkin lämmitys ja jäähdytys yleisesti ottaen tarkastelemme energiaunionia, ilmastopolitiikkaa ja odotamme rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Tämä on siis EU-prosessi, eli me, meidän tulisi myöskin tarkastella sitä, miten nämä voitaisiin mainita mietinnössä, jotta meillä olisi selkeitä ohjeviivoja tulevien direktiivien tarkistamiseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin esittää, tai siis pyytää kollegoita puhumaan lyhyesti. Edustaja Pettersen, Alden puolesta varjostelijana. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitos esittelijä tästä luonnoksesta. Mekin pidämme hyvin tärkeänä, mikä on lämmityksen ja järjestyksen rooli. Se liittyy myös näihin turvallisuuskysymyksiin, kuten kanssa mainitsi. Keskittykäämme viime vuosien kaasukriiseihin. Ne ovat olleet tietysti lämmityskriisejä meistä Pitää käyttää paremmin alueellisia uusiutuvia energialähteitä ja jätelämpöä, jotta saadaan parempaa arvorahalle. Pitää parantaa koko EUn energiajärjestelmän tehokkuutta ja se myös luo työpaikkoja ja alentaa kuluja yrityksille. Ja EUn rooli tässä kaikessa sen pitää olla sellainen, että se luo tarvittavat tarvittavan sääntelyympäristön niin tämä mietintö on tässä mielessä hyvin tärkeä. Ja lisäksi lainsäädäntöä tarvitaan, kuten energiatehokkuus ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivit muun muassa, joten mistä on tärkeää asettaa tavoitteita, jotta lämmitysjärjestystavoitteita saavutetaan, jotta saadaan integroituja ratkaisuja kaikkien tähän sähköä siis uusiutuvista rakennuksiin muun muassa, joten me jätämme tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan ja odotamme jo innolla yhteistyötä esittelijän ja varjostelijan kanssa. Kiitos. Kiitos kollega varjoesittelijää vihreiltä. Edustaja Bendik Javori ole paikalla, mutta edustaja Turmes on täällä kanssamme. First, uh, thank you for... Kiitos ensinnäkin Girkille. Rakennukset lisärahoitus ovat tässä tärkeitä ja myös ESIR pitää muistaa. Kylliksi varoja ei suunnata rakennusten uudistamiseen tätä kautta Itä-Eurooppaan. Meidän on myös edistettävä modernisointia, katsottava maalämpöä, biomassaa. Jäähdytys on tietysti hyvin tärkeä osa tätä. Ja vielä kysymys teille. Kun sanotte, että puolatte teknologian neutraaliutta, Kohdassa 15 kirje oikeastaan sanoo, että meidän pitäisi lopettaa vanhojen laitteiden käyttäminen. No, pitäisikö meidän sitten edelleen käyttää hiiltä talojen lämmittämiseen? Krakova, siellä on tunnustettu, että se hiilellä lämmittäminen ei ole hyvä tapa lämmittää taloja – mutta jos puhutte teknologian neutraaliudesta, toimitte tätä vastaan, eli tämä ei ole aika mitenkään kovinkaan loogista. Pitäisi käyttää modernia teknologiaa. Madame. Kiitos, edustaja Ernst, kuen varjoesittelijä. Ja vielen Kiitoksia kovasti myös minulta kaiken kaikkiaan useissa asioissa olimme hyvin positiivisesti yllättyneitä tästä mietinnöstä. Esimerkiksi olemme myös sitä mieltä, että energiatehokkuus, sillä pitää olla suuri rooli. Ja jos ajatellaan lämmitystä ja jäähdytystä, niin siinä se on tärkeää. Ja meistä myös uusiutuvat energialähteet, niillä pitää olla suurempi rooli. Ja ennen kaikkea myös tutkimus, sillä pitää olla suurempi rooli. Tuemme myös sitä, mitä tulee EUn rahastoihin. Mistä nämä varoitukset eivät ole sopivia, on sitten hieman hankauskohtia. Emme ole samaa mieltä esimerkiksi sitä, että näitä, se mitä sanottiin näistä fossiilisista polttoaineista, mistä on hankalaa, myös tulee nesteytettyyn kaasuun. No, tässä tarvitaan konkreettisia keskusteluja. Pitää korostaa nämä uusiutuvia tehdä selväksi, että mihin suuntaan tässä nyt pitäisi mennä. Ja meistä ongelmasta on myös, mitä nämä perinteiset tuotantolaitokset tässä on mainittu, mikä niiden rooli tulee olemaan. Niihin pitäisi ottaa etäisyyttä. Kun tästä strategiasta keskustellaan, näistä kysymyksistä keskustellaan, niin minusta on järkevä vain silloin, kun mennään tuohon suuntaan ja pohditaan, että miten suhtaudutaan uusiutuviin ja miten voidaan viedä energiatehokkuutta eteenpäin. Siihen tarvitaan lisää resursseja, jotta energiatehokkuutta saadaan nostettua ja että saadaan läpimurto aikaiseksi. Tämä ei nyt liity kommunismiin, vaan on uusia eh, rakennuksia, jotka rakennettiin muurimurtumisen jälkeen, jotka energiatehokkuudelta eivät välttämättä ole riittävän hyviä. Tässä nyt tarvitaan ponnistelua tuohon suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Pyytäisin tulkejamme jäämään hieman pidemmäksi aikaa, kymmenisen minuuttia epätavanomainen tilanne. Äänestäminen vei aikaa, joten emme pysyneet aikataulussa. Saimme luvan, joten voimme olla täällä vielä 10 minuuttia. Seuraava puhuja, ENFn puolesta edustaja Kappel. Kiitos puheenjohtaja. Täällä sanottiin, että 50 prosenttia energian kulutuksesta menee lämmitykseen ja jäähdytykseen. Eli tämä on rakennusalalla suurin yksittäinen ala Euroopassa. Tässä on erityisesti neljä asiaa, jotka ovat merkittäviä, jotka ovat aika hyvin jo tulet esille mietinnössä. Ensinnäkin lämpöeristys rakennuksissa hiilidioksidipäästöt, energiatehokkuus. Tästä meillä on myös direktiivi ja tiedätte, että tästä tulee REFIT-ohjelma. Tästä oikeastaan puhuttiin jo tänään. Rakennuksia remontoidaan aivan liian vähän, korkeintaan 1,2 prosenttia vuodessa – lämmitys- ja jäähdytyskysymyksiin suhtaudutaan jäsenvaltiossa hyvin eri tavoin. Sitten älykkäät rakennukset ja järjestelmät, energian kysynnän optimoimiseksi. Tässä tärkeintä on se, että me, meillä on kylliksi varoja tutkimuksen ja kehitykseen sääntelypuitteiden lisäksi. Tätä kautta sitten saadaan tietysti kannustimet rahoituksen käyttöön. Sitten jäähdytys, erityisesti eteläisissä EU-maissa. Tässä pitäisi käyttää erityisesti näitä käänteisiä, käänteisesti toimivia lämpöpumppuja. Niihin pitäisi panostaa entistä enemmän. Ja sitten vielä aurinkopaneelien parempia useampi käyttö myös yksityisille kotitalouksille. Kiitoksia kommenteista. Nyt sitten vielä kaksi puhujaa. Minuutti kukin, ei enempää. Lanko Lopes ja sitten Koricek. Left, okay. Mr. Koricek. Edustaja Kohricek, minuutti, 30 sekuntia. Puheenjohtaja, tämä mietintö käsittelee teknistä ratkaisua, mutta tämä on vain yksi ulottuvuus kolmesta. Meillä on ensimmäinen ulottuvuus, joka on aivan erityisen tärkeä, joka liittyy strategiaan. Tässä on kysymys teoreettisista tutkimuksista. Esimerkiksi Dresdenin yliopistossa on kehitelty teoriaa, joka mahdollistaa sen, että voidaan käyttää lämpö- ja jäähdytystuotantoa muuhun ja me voisimme painottaa näitä teoreettisia tutkimuksia. Toiseksi meillä on tekninen ratkaisu, se on hyvä, mutta meillä on kolmaskin kohta, eli se kuinka laajalle levinnyt tämä on. Meillä on esimerkiksi äh, tiivistysasiat, äh, myöskin jätevesien käsittely ja tässä asiassa Tästä saattaa olla myöskin negatiivisia seurauksia. Meidän tulisi siis keskittyä näihin kahteen ulottuvuuteen, teoreettiset tutkimukset ja sitten nämä sivutuotteet, jätteet. Kiitos. Meillä on täällä komission edustaja paikalla. Rouva pääjohtaja Donelli, onko näin? Hän ei ole täällä. Onko muita, jotka haluavat sanoa pari sanaa? I think, uh, yeah. Thank you very much. Kiitos. Kirjasimme kommenttinne. Odotamme innolla jo, miten tämä mietintö menee eteenpäin ja millainen se lopullinen versio sitten on. Ja otamme tämän huomioon seurantatoimissamme, mitä tulee lämmitys- ja järjestysstrategiaan En tiedä, onko vielä aikaa, että vastaan tiettyihin noitteihin, mutta kaiken kaikkiaan yleisesti olemme samaa mieltä näistä huomioista. Energiatehokkuus on hyvin tärkeää rakennuksissa, remontoinnissa. Sitten mainittiin, miten tärkeää on, ovat muissa uusiutuvat äh, uudelleenkonversiot. Ne heijastavat hyvin meidänkin kantaamme Odotamme siis jo innolla tätä täyttä mietintöä valiokunnalta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, koska uskon kyllä, että tästä voitaisiin keskustella hyvin pitkäänkin, mutta teknisesti sanottuna ei tässä asiakirjassa ole mitään uutta. Tiedämme, miten lämmittää, mitä on käytettävä lämmitykseen sen mukaan, missä maassa olemme ja mitä on saatavilla tietyssä maassa. Mutta uskon kuitenkin, että kaiken kaikkiaan tässä on yksi päätekijä. Eli se, että on asetettava painopistealueita, luotava prioriteetteja Keskusteluissamme varjoesittelijöiden kanssa varmasti löydämme konsensuksen painopistealueista. Ja yksi painopistealueista on oltava rakennusten remontoiminen. Katsokaamme esimerkiksi rakennuksia Brysselissä. No miten niitä olisi tarkoitus eristää? Ongelma on valtava. Täällä on paljon historiallisia vanhoja rakennuksia, ne tarvitsevat paljon eristystä, mutta toisaalta meillä on myös paljon rakennuksia EUn jäsenvaltioissa, jotka liittyvät unioniin vuonna 2004. Siellä on valtavia asuinalueita, joita on uudistettava, remontoitava. Tämä on ensimmäinen asia, koska lämmityksessä ei ole mitään järkeä, jos rakennukset eivät ole kunnolla eristettyjä. Mutta uskon, että kollegoiden kanssa löydämme kyllä konsensuksen, pääsemme yhteisymmärrykseen prioriteetteista ja siitä, mitä välineitä täytäntöönpanossa on käytettävä. Kiitos. Ähm, Kiitos äh, kollega Adam Girek. Muistuttaisin vielä kerran, että tarkistukset pitää jättää viimeistään 27. toukokuuta kello 12. Ja äänestysvaliokunnassa 12 heinäkuuta 2016 ja täysistunnossa todennäköisesti syyskuussa. Kiitoksia. Kohta 12 oli siinä, nyt kohta 13. Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiiliset investoinnit. Hyvin tärkeä mietintö. Haluaisin pahoitella. Itre-valiokunnan esittää valmistelijalle Frederik Federeille ja kaikille varjovalmistelijoille. Meillä ei ole aikaa tänään käsitellä tätä lausuntoon. Ehdotan jotakin jatkon varalta. Ensinnäkin lykätään keskustelua 13.14. kesäkuuta, joten seuraava valiokunnan kokous alle kuukauden päästä, kolme viikon päästä käsittelisi tätä. Muutetaan sitten myös tietysti tarkistusten jättämisen määräaika 15. kesäkuuta, eli valiokunnan kokousta seuraavana päiv- seuraavaksi päiväksi. Se on minun ehdotukseni. Meillä ei ole muuta mahdollisuutta itse asiassa, joten pyytäisin valmistelijamme edustaja Federeitä sanomaan pari sanaa tästä ehdotuksesta. Miten suhtaudutte siihen? Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. No, ne, jotka ovat seuranneet keskustelua, sidosryhmät, hallitukset, kansalaisjärjestöt, heidän kannaltaan on sääli, että keskustelua ei nyt käydä. Mutta tämä nyt johtuu olosuhteista. Eli hyvä, jos voimme lykätä keskustelua, että voimme käydä kunnollista keskustelua näinkin tärkeästä asiasta, jossa puhutaan EUn päästökauppajärjestelmästä. Toivon mukaan yhdessä varjoesittelyiden kanssa voimme varmistaa sen, että olemme esillä sitten, kun keskustelu käydään. Ja meidän on myöskin varmistettava se, että tarkistusten määräaika on sitten asetettu keskustelun jälkeiseen aikaan, jotta yleisölläkin on mahdollisuus osallistua työhön. Eli pahoittelen niiden puolesta, niiden kollegojen ja muiden puolesta, jotka innolla odottivat keskustelua, mutta palataan tähän pari viikon kuluttua ja sitten meillä on kunnolla aikaa keskustella tästä sen sijaan, että hätäisesti kävisimme sen läpi, koska tämä on kyllä ansainnut enemmän. Uh, thank you, uh, thank you, Frederick. Kiitos, Frederik. On myös mahdollista jatkaa tätä Strasbourgissa että järjestetään erillinen kokous Strasbourgissa, mutta todennäköisesti tässä tapauksessa monet muut osallistujat, jotka ovat läsnä tänään, no heille on mahdollista ehkä tulla sinne paikalle, ehkä verkon välityksellä, voisivat seurata meitä suorana, joten voidaan keskustella myös tällaisesta järjestelystä. Katsotaan sitten lähitulevaisuudessa, kumpi ratkaisu on parempi ja mikä sopii sinulle ja muille varustelijoille parhaiten. Joten pahoittelut vielä kaikille, jotka olivat valmistautuneet keskustelemaan tästä tänään. Emme nyt voi jatkaa. Kiitos eh, valikunnan kokouksesta. Kiitos tulkeille, että jäivät tänne 13 minuuttia pidempään. Seuraava kokous 13. ja 14. kesäkuuta Brysselissä tai ehkä Strasbourgissa. Kiitos.